Um, Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, haluaisin sanoa seuraavan asian. Meillä on erittäin tärkeitä ja painavia asioita esityslistalla. Kohta 11 on seuraavana asiana. Kyse energiatehokkuusmerkinnöistä. jäsenemme ovat tehneet viitisen sataa tarkistusta mietintöluonnokseen. Esittelijämme on kollegamme Dario Tamburano. Uskon, että tämä on yksi tärkeimpiä mietintöjä tällä parlamentaarisella kaudella. Energiatehokkuutta pidämme erittäin tärkeänä asiana ja energiatehokkuusmerkinnät ovat erittäin tärkeä ajatus. Niin pitää olla yhtenäisiä koko Euroopan unionin alueella. Sääntöjen täytyy olla erittäin selkeät kansalaistenkin kannalta. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Sallinette, että nyt annan puheenvuoron kollegallemme Dario Tamburanolle, jotta hän voi alustaa tätä erittäin tärkeää keskustelua. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille, jotka ovat täällä läsnä, jotka ovat myös verkossa. Olemme vihdoinkin keskellä neuvottelumenettelyä liittyen ehdotukseen energiamerkinnöistä. Haluaisin kiittää täällä 63 kollegaa, jotka ovat olleet mukana tekemässä lähes 700 tarkistusta. Olen sitä mieltä, että tämä vahvistaa hyvin, että kaikilla on halua mennä pidemmälle kuin mikä oli alunperäinen säädösehdotus, niin tästä voidaan vielä vahvistaa selkeistä kohdista. Kun ajatellaan, me olemme saaneet paljon muutosehdotuksia, jotka menevät pidemmälle, ja neljännes oikeastaan on tuon... Hetkinen, arvon kollega. Meillä on täällä jonkinlainen ongelma tulkkauksen kanssa. Kaikilla kielillä tulkkaus ei toimi. Yhdenkin kielen liittyy ongelmia pyydämme, että lisäksi tulkit pyytäisivät, että puhuisitte hieman hitaammin. Kenties pitäisi nyt ehkä aloittaa uudestaan. Ihan alusta uudestaan pyydän. Ja pistää myöskin kello uudestaan alkuun. Yeah, now. Yes, please. Buon pomeriggio a Hyvää iltapäivää kaikille läsnäolijoille, jotka ovat verkossakin. Vihdoinkin olemme nyt keskellä neuvottelumenettelyä ehdotukseksi, asetukseksi energiamerkinnöistä. Kiitos 63 kollegalle, jotka ovat tekemässä tai allekirjoittamassa 700 tarkistusta. Tämä osoittaa, miten paljon halua löytyy kollegion parissa mennä pidemmälle kuin mikä oli alkuperäinen väärysehdotus, jota voi sitä vahvistaa ja rikastuttaa useissa kohdin ajatellaan tätä ensimmäistä mietintöä, niin me olemme saaneet paljon muutoksia. Syventää sitä neljännestä tarkistuksesta ovat tuoneet uutta. Tämän myötä myös kritiikin ansiosta me voimme tehdä merkittäviä parannuksia tekstiin. Minun tavoitteena on koordinoida teidän ehdotuksia, jotta niin saataisiin aikaan sellainen kanta, joka edustaisi laajaa enemmistöä valiokunnassa, mutta yhtä lailla kuitenkin olisi selkeä tavoitetasoltaan, niin se on välttämätöntä, koska me parlamentin edustajina voimme sitten ruveta neuvottelemaan neuvoston kanssa. Suurelta osin ehdostus liittyy siihen, että meillä olisi sellainen kanta, joka olisi orgaaninen ja kaikkien hyväksyttävissä. Olen iloinen siitä, että kansalaisen suojelu ja katseiden suuntaminen tulevaisuuteen ja yritysten taakan helpottaminen, se, että joudutaan niin paljon paperimuodossa asiakirjoja, ovat perustana myös siinä, kun me mietimme lopullista kantaa. Minä muutaman minuutin aikana ottaisin esille joitakin merkittäviä seikkoja. Suurin osa tarkistuksista keskittyvät nimenomaan kriittisiin kohtiin ehdotuksessa, eli merkintöihin ja uudelleen skaalauksen seitsemän artiklaa, ja sitten myyjien ja jakelijoiden velvoituksiin delegoituihin säädöksiin, määritelmiin, kolme ja kaksi artiklaat, ja sitten nämä edustavat 50 prosenttia kaikista tarkistuksista. Monet ehdotukset ovat erittäin luovia ja menevät siihen suuntaan, ne vahvistavat myös markkinavalvontaa, jotta voitaisiin palauttaa kansalaisten luottamus. Ja näin ruveta asetusta täytäntöönpanemaan täysimittaisesti. Artikla 5 ja 6 seitsemän artiklasta puheen olla nähdään sitten, mikä on kompromissi, joka teidän kanssanne saadaan aikaan. Nyt on enää aikaista siitä sanoa sen enempää, mutta mikä kuitenkin on mahdollista tässä korostaa, että keskustelu on, on suuntautumaan kahteen suuntaan. Ensinnäkin meidän täytyy tämä uudelleenskaalaus jotenkin yhdistää siihen, mitä tapahtuu markkinoilla ja saturaatiossa ja miten voidaan järjestetyllä tavalla palauttaa tilanne. Meidän täytyy olla realistisia totta kai, mutta ilman, että tässä menetetään näkemys siitä, mikä on tavoitteena tässä. Eli kansalaiset ja kuluttajat, ja meidän täytyy antaa heille selkeitä merkkejä siitä, että voidaan vihdoin saada aikaan kunnon merkintäjärjestelmä, joka on selkeä ja tehokas totta kai että tarvitaan jotain enemmän, on johdonmukaista myös sen kanssa, että saadaan enemmän tietoa merkinnöissä ja, ja se on huomiota riittävästi myös. Paljon on tehty tarkistuksia myös, jotka liittyvät tietokantaan ja vahvistavat sen asemaa. Kuitenkin täytyy tuoda esille joitakin muita, jotka vastustavat sitä ja haluavat jopa reunaehtoja asettaa sille, tai eivät pidä sitä ylipäätään tärkeänä täytäntöönpanna. Kuten olen jo todennut muissa yhteyksissä, me olemme erittäin tärkeänä pitäneet sitä, että asetus ylipäätään onnistuisi ja saadaan aikaan digitaalinen järjestelmä, jota olisi tukena myös komissiolle ja valvontaviranomaisille, joka samaan aikaan tarjoaisi paljon tietoja kansalaisille tuotteista, että voisivat käyttää energiatehokkuutta hyväkseen. Tämä totta kai edellyttää, että emme luovu siitä tavoitteesta, että teollisuudella on mahdollisuus pitää käsissään jotain rankaluutua teknisiä tietoja. Pidän erittäin mielenkiintoisia joitakin tarkistuksia liittyvät myös siihen, että saataisiin aika läpinäkyvyyden foorumi aikaan, jossa voitaisiin helpommin tarjota tietoja ja asiakirjoja, joita on jo olemassa, mutta joiden saatavuus on heikkoa olemme tyytyväisiä siihen, että selvää halukkuutta on kohentaa markkinavalvontaa ja valvontamenettely, joka liittyy vaatimusten mukaisuuteen. Moni kollega, ja oikeastaan lähes kaikki ne, jotka ovat sidosryhminä olleet, ovat samaa mieltä huolten kanssa, jotka liittyvät nykyisen valvontajärjestelmän tehokkuuteen. Tällainen poliittinen huomio aiheuttaa aihetta toiveikkuuteen, että löydetään sopimus, joka on hyvin päättäväinen monissa kohdin, kuten siinä, että vahvistetaan myös tiedon vaihtoa kansallisten viranomaisten kesken, suojellaan paremmin kuluttajaa ja se annetaan vielä suurempi rooli komissiolle, kun koordinoidaan näitä menettelyjä unionin markkinoilla. Haluaisin lisätä vielä muutaman seikan, joita pidän tärkeänä tänään, jotka ovat erittäin hyödyllisiä myös tässä keskustelussa. Ensinnäkin, että saadaan aika suuri yksimielisyys siitä tarpeesta, että merkinnät ovat aina selvästi nähtävissä jo kauppaa tehtäessä. Ja selvästi siellä on myös energian kulutuksen merkinnät selvästi kussakin tuotteessa esillä. Minä korostan sitä, että asetuksen todellinen tasoite, tavoite on, paitsi että halutaan saada aikaan tätä politiikkaa unionilla on energiakulutuksen vähentäminen ylipäätään. Ja siksi meidän on muistutettava ja korostettava sitä, että energiatehokkuus on vain keino, jotta päästään tällaiseen tavoitteeseen. Minä pidän niitä myönteisenä sitä, että on aika laajalti yksimielisyyttä löytynyt siitä, että meillä olisi kuulemis- ja osallisuusmekanismia enemmän mukana niin, että paremmin saataisiin myös Euroopan parlamentti, kun seurataan asetuksen täytäntöönpanoa. Lopuksi toteaisin vielä, että minusta on erittäin tärkeää se, että pikkuhiljaa myös siirrytään paperimuodosta digitaaliseen. Se on tärkeää nykyyhteiskunnassa, tietoyhteiskunnassa. Tämä olisi valtava askel etu, eteenpäin tiedon tarjonnassa kansalaisille. Näin voidaan vähentää kuluja ja rasitetta sekä valmistajien että jakelijoiden kohdalla niin, että voitaisiin ylipäätään luonnonvaroja vähentää muutakin unionissa, kuten se on tavoitteena. Minä olen täysin käytettävissä myös, että kollegojen kanssa voidaan laajemmin käsitellä kysymyksiä, joita tulee esille tulevina päivinä, jotta meidän yhteinen kantamme olisi tasapainoinen, mutta myös kunnianhimoinen, jotta voidaan parhaiten pitkällä aikavälillä suojella koko unionin etuja, kun on kyse energiapolitiikassa. Kiitos. Kiitoksia paljon esittelijälle tästä alustuksesta. Ensimmäiseksi kansanpuolan nimessä puhuu kollega Roil. Olkaa hyvä. Shadow Rapporteur. Yeah, thank... Varjoesittelijän ominaisuudessa. Also. Niin, kiitos. Ensinnäkin kiitokset tästä yhteistyöstä, joka on lähtenyt liikkeelle. Toivon, että työ saadaan päätöksen aikataulussa. Hankalaa se tulee olemaan. Minusta tärkeintä on se, että saadaan yksinkertaiset säännöt, ettei nyt liian monimutkaisia kattavia sääntöjä synny. Eli vähemmän, mutta tehokkaammin olisi minun ajatukseni. Tehokkaammin tarkoittaisi sitä, että kuluttajille, asiakkaille luodaan sellainen väline, jonka kautta päästään tavoitteeseen, energian tehokkaampaan käyttöön. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että on otettava huomioon myös yritykset ja kauppiaat, jälleenmyyjät, joiden pitää voida myös ymmärtää järjestelmä. Yksi asia on tämä uudelleen skaalaus. Tässä pitää olla tarkkana, ettemme innostu niin yksityiskohdista, että hallinnollinen taakka muuttuu liian suureksi. Todella pitääkö niin nopeasti toimia kaikkien tuotteiden osalta. Jotkut tuotteet ovat saaneet vasta viime vuonna uudet merkinnät lämmityslaitteista, jos puhutaan esimerkiksi. Tarvitaan erilainen pragmaattisempi vastaus. Koska komission pitäisi tässä toimia? Ainako vai vasta sitten, kun A ja B luokat ovat täynnä? Ja miten pitkä on tämä määräaika? kun lähdetään uudelleen skaalauksen ensimmäistä kertaa. Voisimmeko sopia määräajasta, joka ei ole heti ylihuomenna, vaan ehkä annettaisiin vähän enemmän aikaa sidosryhmille. Viisi vuotta olisi mielestäni melko sopiva aika. Ja sitten tietokanta. Siihen suhtaudun melko kriittisesti, kun tähän mennessä – Kukaan ei ole vielä pystynyt osoittamaan, että kiperästi tarvitsemme tällaista tietokantaa. Jotkut pitävät tätä aivan mahtavana, saattaisi ollakin, mutta se maksaa rahaa, siihen vaaditaan paljon työtä, myös komission työtä, jonka on tästä huolehdittava. Mutta onko se todella tarpeen? Olen sanonut tämän aikaisemmin, mutta sanon vielä, että yksi tarkastelukertomus yhtä tuotetta varten – on yhden mapin täyttävä. Ja joillain yrityksillä voi olla satoja tai yli tuhat tuotetta, jotka pitää rekisteröidä sinne tietokantaan. Tämä on valtava tehtävä myös suuryrityksille. Eikä tässä ole nyt osoitettu, että se olisi välttämätöntä. Aina sanotaan, että muissa maissa tällaista on Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa Seelannissa tai Kiinassa. No, olisikohan siellä pienempi taakka, jos katsotaan hyvin tarkkaan asiaa ja ajatellaan, että meillä ero on se, että näissä maissa on vain yksi valvova viranomainen ja ainoastaan yksi kieli. Meillähän kyseessä olisi useat viranomaiset ja usea kieli. Joten todella pyytäisin vielä kerran, että pohditaan sitä, emmekö voisi luopua kokonaan tästä tietokanta-ajatuksesta. Ei kukaan ole kiistänyt, etteikö tämä järjestelmä tähän mennessä olisi ollut ihan hyvä. Siinä on omat heikkoudet ja ne voidaan nyt korjata, mutta lisäbyrokratiaa emme tarvitse. Kiitos. Muoto vaihtuu silloin. Kaikki liberaalia toki olemme. Eli kiitos esittelijälle johtehdystä työstä. Mielestäni käytävä keskustelu on rakentavaa. Se on sinällä jo aina hyvää. Eilen tai päivänä se nähtiin, kun käsiteltiin muutama artikla, että kompromissiakin on löydettävissä. Meille tärkeää Aldessa on sen mainitsin jo aiemmassa puheenvuorossanikin, että pitää olla kyse merkinnästä, joka kuluttajan kannalta selkeä. Heidän täytyy ymmärtää sitä, saada paremmin tietoa, tehdäkseen valistuneita päätöksiä kuin aiemmin. Energiatehokkuusluokkien pitäisi tätä heijastaa. Eli miten energiatehokas tuote on. Kaikenlaisia voi keksiä tätä varten, mutta ainakin tästä pitäisi olla kysemerkinnässä, merkinnässä. Tarjota tämmöistä tietoa toiseksi. Meidän täytyy jotenkin siirtyä uudesta van, vanhasta uuteen mahdollisimman sujuvasti. Tämä koskee sekä valmistajia, myyjiä että kelioita. Eli meidän täytyy uudelleen skaalata silloin, kun tarpeen on. Me olemme jo paljon keskustelleet kynnyksistä, milloin tulisi uudelleen skaalaus – käyttöön ja noin ajan käytön osalta olemme ehkä oikealla jäljellä, mutta täytyy myös taata se, että meillä on riittävästi aikaa tarjottavana vähittäismyyjille, että ne voivat sitten noudattaa uuden skaalattuja tuotemerkkejä. Ja niin, että valmistajavastuukin toteutuisi, että antavat oikeaa tietoa. Kolmanneksi toteaisin sen, että totta kai täytyy varmistaa, että luotetaan järjestelmään. Eli meidän täytyy markkinavalvontaviranomaisten tehdä hommansa kunnolla. Me jo tiedämme, että eri jäsenvaltioissa markkinavalvontaviranomaiset painivat henkilöstövajeen parissa, siksi meidän täytyy helpottaa heidän työtään, muun muassa käyttämällä tietokantaa. Ymmärrän toki, että jos me ollaan keskitetty EU-sta hoidettu tietokanta, niin ei välttämättä ihan paras ratkaisu ole. Olen tehnytkin ehdotuksen, toivottavasti kollegat ovat sitä miettiä tykönään, että tuottajat pitävät kiinni tiedosta, markkinavalvontaviranomaiset voivat sitten johonkin käyttöliittymään kerätä tämän. Ehkä se olisi ihan ratkaisu huomioiden kaikki huolet, joita jäsenvaltioilla, tuottajilla ja komissiollakin on. Ajatellen, mitä kuluja koituu tietokannan hoidosta. Ehkä siitä löytyisi ratkaisu. Eli noin yleisemmällä tasolla vielä lopuksi toteaisin, että meidän pitäisi pitää kiinni puitesääntelystä, että annamme selvän merkin markkinoille ja kuluttajille, jotta voi tehdä valistuneita päätöksiä. ole myös kunnon merkki siitä, miten voidaan selvittää silloin, kun jokin on mennyt pieleen. Totta kai siirtymäkauden teillä on joustava myös tuottajille. Nämä ovat meille kaikkein tärkeimmät. Uh, thank you very much, uh, colleague. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää, joka on tehnyt aivan loistavaa työtä myös kompromissitarkistusten kautta. Varjoesittelijöitä hän on aina pyrkinyt huomioimaan ja tämä on johtanut hyvään lopputulokseen. Meidän ryhmämme, eli kuen tarkistukset, liittyvät myös siihen, että saadaan sellainen merkintäjärjestelmä, joka parantaa kuluttajasuojaa ja vähentää energian kulutusta samanaikaisesti. Pitäisi poistaa sellainen merkintä, joka saattaa johtaa kuluttajia harhaan. Tarvitsemme yksinkertaisen järjestelmän. Asta G-merkinnät jotta kuluttajat tarkkaan tietävät, kuinka energiatehokas tuote on. Näin voidaan tehdä hyvä tietoon perustuva valinta ja säästää sekä rahaa että energiaa. On siis ehdotettu, että tuotteet ovat eri tuoteryhmissä. Se on ihan hyvä asia. Näin edistetään myös innovointia kaiken kaikkiaan energiatehokkuutta. Ja näin syntyy myös sopivasti painetta laitteiden kehittelijöiden suuntaan, jotta saadaan tuotteita sinne A-ryhmään. Mitä näihin energialuokkiin tulee? Me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi toimia nopeasti. 40 prosenttia tuotteista halutaan A- ja B-ryhmään. Meidän ryhmällemme tärkeää on myös se, että saadaan uusi sähköinen tietokanta uusille tuotteille, jotta kaikilla on ilmainen pääsy tähän tietoon. Tämä on kuluttajille tärkeää tietoa. Jos kuluttajat haluavat lisätietoa näistä tuotteista saada, tämä tarkoittaisi siis lisää avoimuutta markkinoille. Kuluttajille on kerrottava kuluttajien oikeuksista mahdollisissa petostapauksissa ja näin voidaan estää monikansallisten kauppatavat. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen teidän kanssanne samaa mieltä Tämä on hyvin tärkeä mietintö. Se, että on tullut yli 700 tarkistustakin, kuten esittelijä totesi, kiitos muuten hänelle jo tehdystä työstä, niin tämä varmasti osoittaa yhtäältä siitä, että parlamentti pitää erittäin tärkeänä ehdotusta, toisaalta myös osoitus siitä, että ollaan tietoisia siitä, miten paljon se vaikuttaa teollisuuteen ja markkinoihin. Muuten voidaan sanoa, että tämä ehdotus täytyy nähdä siinä yhteydessä, että saadaan aikaan energiatehokkuutta enemmän aikaa. Siitä on paljon puhuttu, paitsi Euroopan unionissa myös kansainvälisesti, ja nyt nimenomaan energiamerkintöjen avulla. Tämän ansiosta kuten muutkin täällä ovat todenneet, että voidaan tehdä yhä valistuneempia päätöksiä, kun tuotteita ostetaan, jotta ne olisivat mahdollisimman tehokkaita. Mutta totta kai tämä on virkettä myös teollisuuden tehdä innovaatioita ja tuoda markkinoilla varsinkin energiatehokkuuden kannalta yhä parempia tuotteita. Ilman tietenkään, että tässä luodaan turhaa hallintorasitetta tai kuluja. Näiden pitää olla tärkeimpiä tavoitteita. Totta kai on todettava myös, että jos saadaan kilpailukykyä järjestelmässä, niin on vielä valinta tehtävä, miten korostaa innovaatioita ja tutkimusta ja myös suhteessa energiatehokkuuteen. Tähän liittyy paljon eri näkökohtia, tietokanta totta kai, kuten myös muitakin teemoja, jotka nekin lisäävät kuluttajan kannalta läpinäkyvyyttä. Minä ottaisin esille pari seikkaa, joita minä pidän erityisen tärkeinä. Kaksi kohtaa siis. Totta kai yksi arkaluontoisia teemoja – on varmasti se, että tätä pitäisi käsitellä todellakin hyvin suurella huolella. Nimittäin tämä uudelleen skaalaus. Kuten Envissä olen jo todennutkin, olen siellä ryhmäni varjolausunnon laatija, että tämä pitäisi olla järkevä menettely, että siinä ennen kaikkea päästäisiin siihen tavoitteeseen, että tämä uudelleen skaalaus ja luokittelu olisi kuluttajan silmissä järkevää ja ymmärrettävissä. Mutta tässäkin täytyy miettiä nykyisten tuotteiden todellisuutta, niitä joita on jo markkinoilla. Eli todellakin voidaan jotenkin eritellä niitä, kun on kyse tuotteista, jotka ovat erittäin kuluttavia, esimerkiksi jäähdytyslaitteet. Me tarvitsemme lähestymistavan, joka huomioi myös erityispiirteet ja innovaatiotarpeet eri tuoteryhmissä. Näin voitaisiin välttyä siltä, että uudelleen skaalaus johtaa jälleen uusiin luokkiin, uusiin tuotteisiin, joissa energiakulutus on kovin kirjavaa. Siksi minusta uudelleen skaalauksen järkevyys menettäisi siinä ja myös merkinnän luettavuus kärsisi ja kuluttajien kannaltakaan markkinat olisivat hankalammat, vaikka tavoite on kokonaan toinen. Toiseksi ottaisin esille kysymyksen, joka on vähän laajempi ulottuvuudelta. Olen sitä mieltä, että tässä tekstissä pitäisi olla johdonmukaisempi muiden tavoitteiden kanssa, joita meillä on ympäristössä, ilmastossa ja energiassa ylipäätään. Ei pidä unohtaa, että on kyse muun muassa kiertotaloudesta ollut jo pitkään. Siksi tämäkin ehdotus olisi hyvä ottaa mukaan niihin lisätietoihin, jotka liittyvät energian ja voimavarojen tehokkaaseen käyttöön. Kiitos. Äh,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 Ringrazio. Kiitos kaikille kollegoille ja komissiolle näistä ajatuksista. Ihan lyhyesti vielä otan esille muutaman seikan. Joka tapauksessa pidän niitä erityisen tärkeinä. Ennen kaikkea markkinavalvontaviranomaiset on totta, että viranomaisilla ei ole ihan yhtä lailla voimavaroja kaikissa maissa. Joissakin jäsenvaltioissa on paljonkin voimavaroja, joissakin hyvin niukalti Ehkä paras keino olisi kohentaa markkinavalvontaa, olisi tietojenvaihto nimenomaan. Niin, että jokainen markkinaviranomainen, kun ei vielä tiedä, mitä toinen tekee. Eli kun ei ole voimavaroja riittävästi, mutta tietojen vaihdonkin myötä voitaisiin varmaan kokonaistehokkuutta lisätä kaikissa 28 jäsenvaltiossa. No tietokannasta sitten. Siitä sanoisin sen, että komissio ehkä kantaa enemmän huolta teollisuudesta, mutta myös energiasta. Ja totta kai teollisuuden parissa tarvitaan tiettyä kilpailukykyä, ja eikä tässä voida ottaa takapakkia verrattuna muuhun maailmaan. Ajatellaan Australia, Yhdysvaltoja, jopa Kiina, joissa on jo käytössä tällainen tuotetietokanta. Ja planeetan mittakaavassa tämä on todellisuutta ja tuskin me halua olla siinä huonommassa asemassa. Totta kai tästä täytyy jotenkin huomioida tämä erityinen piirre meillä, eli monikielisyys. Tekniikkaakin kyllä on tarjolla sen hoitamiseksi. Esimerkiksi, että siirrytään paperimuodosta digitaaliseen, niin varmasti se olisi kyllä oikea tie. Sitä paitsi siirtyminen paperista digitaaliseen auttaa myös ajatellen teollisuuden rasitetta. Ensimmäinen uudelleen skaalaus ja tietokannan pystyttäminen voi olla lisärasite ensin, mutta ehkä siinä voidaan kompensoida sitten jatkossa, vaikka ensin ehkä menee henkilövoimavarojakin, kun kaikki sujuu jatkossa sujuvammin. Ja kuten edustaja Bonate totesi, niin Digitalisoiminen on myös yksi keino sille, että voidaan päästä kohti kiertotaloutta ja näin myös päästään materiaalisesta tiedosta eroon.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 replace Thank you very much. Um, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokseni Gertrude Darlingille siitä, että hän hahmotteli esittelijän näkemyksiä asiassa. Haluaisin kiittää Rova Fyrisa Griffinian uurastuksesta tämän asian parissa ja se, että hän on ollut halukas tekemään yhteistyötä, jotta löydettäisiin hyviä kompromisseja. Uskoisin, että olemme aika lähellä hyväksyttävää kantaa monissa kompromisseissa ja saadaan näin hyvä itre mietintö, mikä tässä nyt on meille kaiken tärkeintä. Kaikki varjoesittelijät ovat varmasti samaa mieltä tärkeimmästä tavoitteesta, nimittäin, että saadaan halvempaa tuotetta, halvempaa energiaa kuluttajille – jos nyt jotain eroja on ryhmien kesken, niin sen myötä on kyllä tullut paljon hyviä ajatuksiakin esille niin, että saadaan hyviä kompromissiakin sen pohjalta, kun äsken kuulin. Tässä varmasti tärkeintä on, että jos ei mitään saada aikaan kuluttajille, niin ei saada myöskään hyviä markkinoita. Me tarvitsemme kilpailukykyisiä avoimia markkinoita, näin saada parempia hintoja ja näin kuluttajille saadaan kohtuuhintaisempaa energiaa. Epäilystäkään ole siitä, että energiajärjestelmät ovat muuttuneet yhä enemmän, siis jakeluaikakin pitkittynyt. Ja nyt halutaan pienempiin laitoksiin sijoittaa ja voidaan jopa tuottaa omaa energiaa halvempaan hintaan. Minusta tämä on ihan myönteinen kehityskulku, koska sen myötä päästään vähempiin päästöihin, enempään uusiutuvaan ja päästään myös tärkeisiin tavoitteisiin. Varsinkin omassa vaalipiirissäni Kansalaiset ovat olleet mukana tuottamassa uusiutuvaa energiaa yhä enemmän. Osuuskuntamallikin on ollut erittäin onnistunut. Minä uskon, että uusiutuva energia lisääntyy tämän myötä myönteisinä vaikutuksineen Ajatellaan yhteisöä ja yleistä mielipidettä. Jos ajatellaan esimerkiksi tuuliturbiineja, kun omassa maassa olet vähän hankalassa tilanteessa. Me olemme korostaneet keskustella kuitenkin sitä, mikä merkitys on verkon vakaudella että saataisiin sellainen järjestelmä, jossa jakelu onnistuisi. Verkon vakaus on tärkeää, mutta ei niin, että olisi vain pienen mittaluokan tuotanto, mutta se tarkoittaa kuitenkin, että tarvitaan innovaati- innovatiivisia ratkaisuja, älykästä tekniikkaa, jotta tarjolla olisi energiaa. Varmasti tämä on tärkeässä asemassa myös De Langenin markkinamietinnössä. Kuluttajan näkökulma on erittäin tärkeä kaikessa tässä niin että kuluttajat voisivat selviytyä laskuistaan ja saada hyvää vastinetta rahoille, kuten tässä Kyoton Daanin juuri totesi. Läpinäkyvyys, vertailtavuus ovat tärkeitä myös näiltä osin. Näin kuluttaja pystyy paremmin olemaan aktiivinen eikä passiivinen, niin että löytää parhaimman sopimuksen. Vertailtavuus ja läpinäkyvyys hinnoissa takaa valistuneet päätökset kuluttajan voimin ja näin tässä kaikki voittavat. Me haluamme hyviä alustoja myös jäsenvaltiotasolla, että kuluttajat saisivat tietoa maksuista ja veroista ja mitä lisämaksuja on energiahinnassa. Näin voidaan riippumattomasti käyttää erilaisia vertailuvälineitä niin, että energia yksiköt ja viranomaiset voisivat näitä tarjota niin, että kuluttaja näkisi, mikä on heille paras ratkaisu. Jos menee yli ajan, niin voi kyllä lopettaakin, puheenjohtaja. Kiitos. Okay. Niin, en keskeyttänyt ketään puhujaa aikaisemmin. En sanonut tätä virallisesti. Nyt toivon, ettei lähdetä kymmenen minuutin puheisiin sentään pyydän. Teidän sietokykynne on ihailtava, eli minuutti vielä jäljellä. Kiitos esittelemme siitä, että jatkotyössä Halutaan varmistaa myös se, että vähittäishinnat heijastelevat paremmin myös tukkuhintaa. Kun hinta vaihtelee kovasti kysynnän ja tarjonnan mukaan, se on tärkeää, jos halutaan aktiivinen kuluttaja saada mukaan markkinoille keräämään hyötyä tästä. Tieto- ja viestintätekniikka ovat tärkeässä osassa myös tässä, jotta kuluttaja saadaan paremmin mukaan. Ja totta kai kaikki tukitekniikalla on tervetullut. Lopuksi toteaisin, että nyt meillä on hyvä tilaisuus Euroopan parlamentissa päästä hyvin toimiville, kilpailukykyisille ja vertailtaville markkinoille ja saada hintaa alas. Ja se totta kai kuluttajaa tukee ja taloutta ylipäätään. Alhaisempi energialasku johtaa siihen, että yrityksetkin voivat kasvaa ja luoda työpaikkoja. Olen niin iloinen, että olemme menossa oikeaan suuntaan tämän mietinnön parissa. Kiitos esittele vielä kerran ja varjosittelijöille yhteistyöstä tähän asti. Odotan mielenkiinnolla tämän asian loppuun saattamisen tulevina viikkoina. Minusta se olisi erittäin tärkeää myös, kun ajatellaan ihmisiä, eli kuluttajia. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja teidän kärsivällisyydestä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon teille kollega. Sitten Alden varjoesittelijä. Hän ei taida olla paikalla, vaan kollega Felix de Backer on valmistautunut ihan kaikkeen. hän piiloutuu siis siellä toisen nimikyltin taakse. Niin puhun Angelikan nimissä. Hän haluaa ensinnäkin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Hän uskoo, että neuvotteluprosessi etenee oikein mainiosti kohti tasapainoista mietintöä. Tietenkin hän haluaisi myös painottaa sitä, että kyllä, energiakäänteessä pitäisi ajatella keskiössä kuluttajia. Angelikan ja ryhmämme tarkistukset painottavat sitä, että kuluttajille pitää antaa enemmän tietoa, avoimuutta ja parempia valinnan mahdollisuuksia, mutta me haluamme mennä vielä vähän pidemmälle. Kuluttajien pitää voida aktiivisesti osallistua tuottajina, investoina, sidosryhminä, koska uskomme, että oma tuottama energia, osuuskunnat ja niin edelleen voivat vaikuttaa energiakäänteeseen merkittävästi ja siksi tällaista toimintaa on tuettava. Tietenkin on huolehdittava siitä, että on laajempi energiajärjestelmä siellä taustalla ja huolehditaan siitä, että se toimii hyvin. Lisäksi hän on sitä mieltä, että, että saadaan hajautetummat ja joustavammat energiamarkkinat täytyy tukea alueellisia ja paikallisia toimijoita, kaupunkeja, alue- ja paikallisviranomaisia, jotka usein ovat kansalaisia lähimmänä ja innovaatiot lähtevät usein sieltä liikkeelle. Ja komission kertomukset älykkäistä kaupungeista ja pormestareiden yhteistyösopimuksesta on tärkeää tässä mainita. Älykkäät teknologiat pitää muistaa, jotta kuluttajat voivat vähentää energian kulutusta esimerkiksi parempi vastaus kysyntään on tärkeä ajatus. Myöskin ajatella, mitä investointeja on tarjolla EUn tasolla. Näin saadaan oikea-aikaista tietoa, reaaliaikaista tietoa. On huolehdittava älykkäiden mittareiden ja mobiilisovellusten tehokkaasta käytöstä, kustannustehokkaasti myös ainoastaan 16 jäsenvaltiota on sitoutunut pitkälti älykkäisiin mittareisiin muualla pohditaan kustannushyötyanalyysiä, vaikka hyödyt ovat hyvin selvillä. Tässä on keskityttävä siis kuluttajiin saada älykkäämmät hinnat käyttöön ja yhteen toimivuuden on oltava tehokasta, jotta kuluttajat voivat hyötyä näistä eduista. Kiitos. Thank you, Chair. Madam Callas um, is responsible in Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä tässä ensivaiheessa, jota hän on tehnyt. Tässä on oikeastaan kaksi asiaa meidän mielessä, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin se, että keskityttäisiin nimenomaan kuluttajiin, kotitalouksiin tässä mietinnössä on varmasti se sara, jolla eniten tarvitaan toimia hinnoissakin. Ja sitten toiseksi, että on pyrkimystä demokratisoida energiajärjestelmä niin, että kuluttajat voivat osallistua siihen helpommin, kuten kuluttajatkin. No, mitä tulee tähän viimeksi mainittuun, valittelemme kovasti sitä, että mietintö on ottanut vähän takapakkia ajatellen, mitä alun perin oli tarkoitus. Se on kuitenkin erityisen tärkeää, siinä pitäisi päästä pidemmälle, Kun puhutaan energiakäänteestä, siirtymästä, niin ei ole kyse pelkästään siitä, että on vähemmän savua ja enemmän aurinkopaneeleja, vaikka siitäkin on kyse. Energiasiirtymän pitää sisältää myös isompi käänne sosiaalisestikin. Ja tämä edellyttää myös uusiutuvien energialähteiden laajempaa käyttöä. Paljon voidaan puhua myös energiaköyhyydestä tässä valiokunnassa, kuten muuallakin, mutta ellemme pääse tästä yksityisen käytön kierteestä, niin siitä ei päästä puusta pidemmälle. Me tarvitsemme uusia yritysmalleja myös, kuten täällä on tarkistuksissakin tuotu esille joiltakin osin e, että ei pelkästään vain yksityistä pääomaa käyttäisi, koska se hakee vain voittoa, eikä siinä mietitä ympäristöllisiä tai sosiaalisia tavoitteita. Siksi me edelleen pidämme kiinni erotuksestamme niin, että olisi julkisia investointeja enemmän ja kannustumia niillä, ja sitä ei huomioitaisi myöskään alijäämälaskelmissa, koska kyse on strategisista investoinnista, jotka antavat kasvua jäsenvaltiossa. Sitä paitsi viime päivien aikana Komissio onkin jo esittänyt, että käytettäisiin tätä yhtälöä eri menoissa, muun muassa turvallisuuteen liittyen, vaikka se raha menee ehkä sotilaalle enemmänkin. Ehkä tätä voitaisiin esittää myös investoinnissa, kun muutut, mu, mietitään uutta energiamallia, joka olisi tasaisempi ja hyödyttäisi myös kansalaisia paremmin. Uh, thank you much, colleague, Thank you. Kiitos. Kyllä. Olin IMKon esittelijä samasta aiheesta. Tämä lausunto meillä hyväksyttiin jo kaksi vastaan tai tyhjään ja se on ihan lyhyt. Toivon, että edustaja Griffin voi ottaa huomioon kompromissit sieltä. Pari kommenttia vain. Edustaja Griffin mietinnössään linkittää sen, että kuluttajille annetaan vahva – asema. Kaiken kaikkiaan kuitenkaan kaikki kuluttajat eivät halua samanlaista sitoutumista energiamarkkinoihin, joten voitaisiin ehkä sitoutua enemmän eri tasoisesti. Pitäisi voida antaa erilaisia mahdollisuuksia kuluttajille. Tästä syystä kuluttajien aseman vahvistaminen vaatii lisää tietoa, kulutuksesta ensinnäkin tietoteknologian keinoin ja myös kun noista tietoa energialaskuihin, koska ei ole niin, että tieto saadaan vain kerran vuodessa. Joissain maissa on näin, mutta Virossa saamme kuukausittain laskun, joten tiedämme kyllä, mutta lasku pitäisi saada riittävän usein, jotta ihmiset ymmärtävät ja että laskusta näkee mitä kautta tämä lasku koskee. Kuluttajille on tärkeää myös, että kustannukset jaetaan kaikkien kesken oikeudenmukaisesti. Lisäksi kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus myöskin siihen, miten tasapainotetaan verkkoja, eli ei ainoastaan oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia. Kohtaan 20, kompromissi 36 tässä kysytään tuosta henkilötiedosta. Tarkoitetaanko nimiä ja osoitteita vai puhutaanko tiedosta, joka koskee energian käyttöä? Kuluttajatiedon pitää kunnioittaa tietosuojalainsäädäntöä, mutta kun puhutaan oikeudesta poistaa sitä tietoa, on ymmärrettävä tämä konteksti jolloin nämä jakoverkkojen operaattoreiden on saatava tietty tieto, jotta verkosta voidaan huolehtia, eli jos on oikeus sieltä vetää tiedot pois, niin koko järjestelmä kaatuu. Oikeus tulla unohdetuksi internetissä ei ole oikein sama asia kuin se tieto, jota tarvitaan energiaverkon ylläpitämiseen. Kiitos. Eh, Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet ja valiokunnan jäsenet. Kuluttajan voimaattuminen, voimaannuttaminen ja markkinaperusteisuus ovat tässä uudessa diilissä keskeisessä asemassa ylipäätään meidän työssämme energiamarkkinoita kehitettäessä. Kuluttaja haluaa vaihtoa, mahdollisuutta, luottamusta, palkintoa, yksinkertaisuutta ja suojaa markkinoilla energiajärjestelmä, kun täytyy muistaa, että se on järjestelmä että tarvitsee enemmän joustoa, kilpailua, tehoa ja se, että päästään 2030 tavoitteisiinkin. Eli meidän täytyy vastata näihin haasteisiin ja niihin tarvitaan tavoitetasoltaan hyvät vastaukset. Keskustelut tänään on osoittanut, että tavoitteesta olla samaa mieltä. Hauskaa, että ollaan näin yksimielisiä se, että on dynaamisia hintoja, joustavia toimittajia, on vertailtavuutta luotettavasti, eh, vastausta kysyntää, mutta myös energiaköyhyys huomioidaan. No, kaikki nämä ovat tärkeitä rakennuspalikoita, kun rakennetaan markkinoita, mutta osaa myös meidän tiedonantoamme ja tulevia toimijamme. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että keskitämme toimemme kuluttaja-asioihin – että saadaan vaikuttavaa toimintaa niin, että kuluttaja on todellakin keskiössä energiapolitiikassa. Siksi tämä uusi diili keskittyy kahteen asiaan. Kuluttajan voimaannuttamiseen ja kuluttajan suojaan välineitä tarvittaessa, mutta myös jakeluverkkojen puoli, että siellä on sitä toivottavaa ja tarvittavaa joustoa että päästään eteenpäin siirtymässä kohti uusiutuvia. Mielestäni mietintö, mutta lukuisat tarkistuksetkin, joita on tehty aivan oikein, tuovat esille puutteet näillä aloilla. Että siellä ei ole kilpailukykyä tarjolla eikä myöskään vaihtomahdollisuutta. Siksi meidän täytyy niitä vahvistaa. Olin iloinen kuullessani puheenvuorot ja keskustelun tänään. Odotankin mielenkiinnolla jatkokäsittelyä kompromissitarkistuksen osalta ja myös ajatellen tätä lopullista mietintöä. Kiitos. Okay, thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo ja kunnia edustaa edustaja Kappelia täällä. Luen hänen kannanottonsa. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää komissiota ja neuvostoa hedelmällisestä yhteistyöstä, jota tähän mennessä on pystytty toteuttamaan. Kiitos tästä ehdotuksesta. Hän haluaa mielellään jatkaa näin hyvää yhteistyötä – koska nämä tilastotiedot ovat hyvin tärkeitä, koska täsmällinen tieto on tarpeen järkevän politiikan toteuttamiseen. Tiedon kerääminen maakaasun ja sähköjen hintojen osalta, jota kotitalouskäyttäjät maksavat, on ollut vapaaehtoista tähän mennessä. prosenttinen vastaus taso on ollut, mutta nyt halutaan tästä vapaaehtoisesta järjestelmästä pakollinen. Joten tietojen kerääminen olisi tärkeää ja on saatava täsmälliset tiedot myös kotitalouksilta, jotta voidaan tulevaisuudessakin kattaa laajalti markkinat ja huolehtia hintatiedoista, jotka ovat hyvänlaatuisia – tietojen keräämisen ei pitäisi synnyttää viranomaisille lisää taakkaa. Mutta toimivaltaiset kansalliset viranomaiset keräisivät tätä tietoa edelleen. Nyt pyritään selvittämään tavoitteita, selvittämään sääntöjä näille viranomaisille ja yrityksille, jotka huolehtivat oikeasta tiedosta. Ja lisäksi pitäisi välttää väärinkäsitykset, jotta tieto olisi vertailtavaa. Lisäksi on tärkeitä tekijöitä, jotka on jätetty pois, esimerkiksi vero. Lisäksi on oikeastava nykytilannetta, jossa voidaan siirtää maksuja alalta toiselle. Lisäksi esittelijä haluaa muutoksia niin, että heijastellaan hintarakennetta kunnollisella tapaa. Tämä on hankalaa, koska rakenne ja määritelmät vaihtelevat jäsenvaltioiden kesken. Sama hintatekijä voidaan nähdä maksuna verona, erilaisena maksuna riippuen siitä, mikä jäsenvaltio on. Ehdotuksessa on tietty sanamuoto, joka ei ehkä sovi kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä asia on selvitettävä varjoesittelijöiden tapaamisissa. Muita tärkeitä kohtia ovat on se, että tässä ei määritellä kuka taho on vastuussa tämän hinnan muodostumisesta eri osioista. Tämä pitäisi jättää kansallisille sääntelyviranomaisille, että kustannukset jaetaan ja esitetään, miten kustannukset ovat syntyneet, niin että sidosryhmiä kuullaan ennalta. Eurostatin on ensin selvitettävä oikeuden nämä tietojen oikeus. Lisäksi suurilta asiakkailta, ei kotitalouksilta, on pakollista kerätä tietoa. Nyt katsotaan palvelujen tarjoajien tietokantojen laskuja. On tärkeää huolehtia siitä, että tietyt tiedot voidaan pitää luottamuksellisina. Siksi ei pitäisi esittää näitä laskuja, jos ei ole tiettyä määrää kuluttajia samassa hintaluokassa. 209 esimerkiksi mahdollisti jo tilastotietojen keräämisen, jotta saadaan tällaiset luotettavat tiedot kustannustehokkaasti, ottaen huomioon luottamuksellisuuden vaatimukset. Varjoesittelijöiden kokousta varten pitäisi katsoa, voisiko tämä heikentää 223 asetusta. Lisäksi on selvitettävä, että globaali osuus jakelukustannuksista voidaan selvittää vain ja se, ja, anteeksi, kotitalouksien ja suuryritysten osalta. Eri sektoreiden kesken on ajateltava muitakin kuin yksittäisiä kotitalouksia. Muuten tilanne on mahdoton toteuttaa sähkön ja kaasumarkkinoilla, koska yritysten olisi annettava yksityiskohtaista tietoa, joka lopulta sitten nämä kustannukset ovat siirtokustannuksia, energian kustannuksia. Tässä syntyisi lisätaakkaa. Kiitos lopulta arvokkaasta työstänne. Edustaja Kappel ottaa kommenttinne huomioon ja odottaa mielenkiinnolla tarkistuksia ennen ensimmäistä varjoesittelijöiden kokousta. Edustaja Kappel esittää jo ensimmäiset kompromissit. Kiitos.

Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Um, Kollegat, voin sanoa, että olemme tyytyväisiä esittelijän ensilähestymistapaa. Joissain kohdin puututaan tässä komission ehdotukseen. Konkreettisesti ajatellaan toimielinten välistä sopimusta paremmasta sääntelystä ja kysymystä, joka liittyy hallinnollisen taakan rajaamiseen. Mitä sitten tulee delegoituihin ja täytäntöpanossäädöksiin, meidän pitää vielä keskustella esittelijän kanssa, mutta yleisesti ottaen olen val- vakuuttunut siitä, että parempia tietoja varmasti tarvitaan energiahinnoista, kuten on sanottu. Jos halutaan saada kunnollista politiikkaa, tarvitsemme luotettavia tilastotietoja. Energiahintoihin liittyy niin paljon muuta kuin energian hinta sinänsä, kuin niin paljon muita maksuja ja veroja liittyy energian hintoihin. Nyt todella täytyy saada mahdollisuus nähdä nopeammin, mitä trendejä on syntymässä ja mahdollistaa myös vertailu jäsenvaltioiden kesken. Mielelläni haluaisin sanoa, ettei saa unohtaa sitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaa on edellä päättää veroista ja maksuista. Jätetäänkö tässä nyt ovi avoimeksi verojen harmonisoinnille. Joka tapauksessa mielenkiintoista tehdä esittelijän kanssa yhteistyötä. Lähiviikkojen aikana tästä saadaan varmasti ihan hyvä mietintä aikaiseksi. Kiitos. Uh, and, uh, Mr. Javor. Kiitos. Ja nyt puhun varjosittelijänä tässä asiassa ensinnäkin kiitokset kappelille luonnoksesta ja yhteistyöstä yleisesti ottaen lähestymistapa on ollut myönteinen. Joitakin kommentteja kuitenkin aika tärkeitäkin. Minä uskon, että on erittäin tärkeää lähettää selvä viesti komissiolle, että kaasu- ja sähkön hintojen tilannetta pitäisi kohentaa. Nykyisellä se ei ole riittävä, se on liian pitkälle sellainen, joka vain kaupallisia etuja ajaa. Siinä ei tietoa jaeta kuluttajalle. Sitten olen samaa mieltä siitä, että hintojen eri osatekijöitä järjestellään uudelleen, kuten esittelijä on esittänyt. Sen täytyy olla jotenkin paremmin ymmärrettävissä. Ajatellen eri kustannuksia, esimerkiksi ydinjätteen käsittelykustannukset ja niin päin pois. Yhtä lailla ydinulottuvuus pitäisi pitää erillään hinta tekijöistä, kun ajatellaan saneerauksia, hiilintuonnassa ja niin edelleen. Nyt kaikki pannaan yhteen syssyyn ydinkustannuksiin ja sivukustannuksiin liittyvät kulut pitäisi pitää erillään ja niitä pitäisi raportoida erikseen. Olen samaa mieltä myös tarpeesta vertailun menetelmiä kehittää. Se kuten komission pitäisi. Eroja on niin paljon eri valtioiden kesken niin, että tiedot olisivat vertailtavissa riittävän yksityiskohtaisia kussakin jäsenvaltiossa. Lisäksi esittelijä toteaa, että tiedon laatusyistä vain kotitaloudet ja koti, ei muut kuin kotitaloudet voidaan pitää erillään kuluttajina – Sanoisin kuitenkin, että siinä en ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Meidän täytyy taata, että tietoa on tarjolla erityyppisistä kuluttajista, energiavetoinen teollisuus, pk-yritykset ja muutkin tahot, että nähdään mikä maksaa missäkin ja miten tämä vaikuttaa erilaisiin kuluttajiin. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä, piilokulut energiamarkkinoilla, verot, poikkeukset, helpotukset ja niin edelleen muuttuet, joita jäsenvaltiot tarjoavat, jotka eivät ole mukana ehdotuksessa, vaikka nekin lisäisivät merkittävästi läpinykyvyyttä ja hiilestä luopumista, nähtäisiin, mitä todella maksavat eri tapa tuottaa energiaa tai sähköä. Kaiken kaikkiaan voin todeta sen verran, että tarkistuksia totta kai aion tehdä eh, edellä mainittujen ajatusten pohjalta edellä mainituissa aiheissa. Toivottavasti työ jatkuu esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa yhtä rakentavasti kuin tähänkin asti. Kiitos. Thank you much.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 on behalf of GUE. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä puhuisin meidän varjoesittelijämme puolesta. Hän on juuri tutkintavaliokunnassa, jossa käsitellään autoteollisuutta. Meille tärkeää on hinta-avoimuuden lisääminen sekä maakaasun että sähkön osalta. Tavoitteena on se, että kotitalouksia suojellaan liiallisen voiton tavoittelulta. Ja tämä mahdollistaa energinen saamisen mahdollisimman alhaiseen hintaan. Meidän tarkistustemme kautta – pyritään toteuttamaan analyysejä, jotta saataisiin kokonaiskäsitys, jotta tiedetään, mikä tilanne on yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tärkeää on myös se, että jäsenvaltiot selkeästi sopeuttavat menetelmien hinnan tarkastelusta ja että huolehditaan laajemmasta valvonnasta. the European Parliament. Kiitos. Hyvät parlamentin jäsen. Tämä on yksi tärkeimpiä tavoitteita komissiossa Junckerin johdolla. Energiaunionin paketti, joka komissio on esittänyt, liittyy kolmeen aloitteeseen. Muun muassa puitteet strategialle, kestävälle energiaunionille, huomioiden ilmastopolitiikkaa läpinäkyvät, luotettavat, korkealaatuiset tilastotiedot kaasusta ja energiahinnoista, sähköhinnoista ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan arvioida läpinäkyvyyttä energiamarkkinoilla. Detailed data provides... Yksityiskohtaista tietoa tarvitaan tiedon takaamiseksi politiikan taustalla niin, että voidaan huomioida myös tämä sisämarkkinoilla ja myös kestävässä energiaunionissa komission tilastoyksikkö Euroset on kerännyt tietoa energiahinnoista jo 50 vuoden ajan. 1999 saatiin direktiivi neuvosta, jossa määritellään tiedonkerun menetelmät ja raportointi kaasun ja sähkön osalta liittyen teollisiin kuluttajiin. Hintatietojen raportointi kotitalousten osalta on ollut vapaaehtoista. Pari viime vuoden aikana komissio on saanut hälyttäviä viestejä jäsenvaltioista, nimittäin että tiedon keruu kotitalouksien eh, osalta on ollut puutteellista, kun ei ole ollut sääntelyä olemassa. Sanomattakin on selvää, että vapaaehtoinen tiedon keruu on se, josta ensin tinkitään, jos reikataan voimavaroja. Tuskin on mikään yllätys teille, että komissio päättikin reagoida, jotta voidaan taata kaasun ja sähkön osalta kerättyjen tietojen keruu. Ehdotusluonnos on ollut paljon keskustelussa mukana jo vuoden verran asiantuntijoiden kanssa myös jäsenvaltioissa, jotta voidaan huomioida tarpeet eri tiedon osalta. Kuitenkin taattaen myös tekninen vertailtavuus ja toteutettavuus. Totta kai lopputuloksena on nyt menetelmä, joka takaa yhdenmukaisen raportoinnin. Korostan, että se on yhdenmukaista raportointia EU-tasolla. Kaikkein tärkeintä ehdotuksessa on se, että noudatetaan periaatteita ja oikeustakeita kaikessa tilastotyössä. 223 asetus 2009 vuodelta parlamentin neuvoston hyväksymänä on viitteenä Euroopan tilastojen keruussa. Asetus määrää, että tilastotietoja kerätään avoimuuden ja kustannushyötyperiaatteiden pohjalta niin, että hallintorasit olisi mahdollisimman pieni ajatellen julkisia ja yksityisiä tahoja kuitenkin, niin että taataan myös tietojen luote, luotte, luottamuksellisuus. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisimme kiittää siitä työstä, jota on tähän asti tehty rouva Barbara Kappelin esittelijän voimin ja myös varjosittelijöiden ja avustajien turvin. Me olemme valmiita vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin tämän ehdotuksen tiimoilta. Kiitos. Uh, thank you much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos myös näistä sanoista ja muistutuksista. Hyvää iltapäivää ja kiitos myös muillekin läsnä oleville jäsenille. Aika on mikä on ja tilanne on mikä on. Meitä on aika vähän paikalla. Tekstin edellisessä esittelyssä haluttiin korostaa sitä, mitä me pidimme tärkeimpänä ja se, mistä yksimielisyys on suurin eri ryhmien kesken. Niin sitten tänään haluaisin ottaa esille teemoja, joissa me haluaisimme mennä vielä pidemmälle mietinnössä ja niitäkin työstämme vielä tarkistuksissa. Ensinnäkin, miten paremmin määritellään paikallisen tuotannon ajatus ja mikä merkitys on sillä, että meillä on myös tehokasta kaupunkipolitiikkaa, tuotantoa ja jakelua myös yhteisesti. On olemassa sellainen suuntaus, että yksilöidään uusia ilmiöitä, oma tuotanto, oma kulutus, ja me haluaisimme totta kai puolustaa tätäkin vastassa, kun on Espanjan kaltaisia hallituksia. Se, että saa osallistua myös lisäkuluihin, joita saattaa olla sähkön tuotannossa ja jakelussa, pienemmässä tuotannossa, mutta me haluamme myös, että tämä olisi helpommin toteutettavissa, vielä helpompaa huomioida tämä kokonaisvaltaisessa energiapolitiikassa joka totta kai perustuu ennen kaikkea uusiutuviin, niin että politiikassa myös kunnat olisivat tärkeässä asemassa. Tarkoitus on miettiä 2020-2030 tavoitteita myös. se tehdään selväksi, että, että mitä vähempää ei voida vaatia kuin mitä on jo sitouduttu parlamentissa muutenkin. Me uskomme kuitenkin, että jos me menemme siihen suuntaan, että uusiutuva tuotanto olisi etusijassa ja sen pitäisi 2050, 2050 mennessä toteutua ilman tukia vanhoista lähteistä. Totta kai meillä täytyy olla välimatkan tavoitteet, jotka ovat kunnianhimoisia. 40 prosenttia on toteutettavissa ihan helposti kansallisella tasolla, ja sen pitäisi johtaa korkeampaan eurooppalaisen tavoitteeseen. Mitä tulee niihin maihin, jotka eivät toteuta tätä, niin ei ne pitää paitsi nimetä, niin sitten täytyy osoittaa, mikä politiikka ei ole toiminut. Ennen kaikkea täytyy tuominta se, että taannehtivasti on purettu tukijärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet hyviksi. Olisi hyvä, että kilpailupolitiikka olisi aktiivisempaa, jotta voitaisiin korjata virheitä ja puutteita silloin, kun yksityiset suuryritykset ja valtion sääntelyt ovat liian läheisessä kytköksessä. Totta kai täytyy keskittyä uusiutuviin. Kyse on keskeistä energialähteestä tuotantomallista, joka on demokraattinen, suvereinen ja kestävä sosiaalisesti ja ympäristöllisestikin. Siksi me uskommekin, että on erittäin tärkeää määritellä yhdessä sosiaalisten sidosryhmien avulla siirtymä kohti uutta mallia, joka on sosiaalisesti kestävää ja tuotannollisesti myös tehokasta. Siksi minä tähdennän sitä, että kun kansallisen suunnitelman laaditaan, on kaikkien tahojen läsnäolo tärkeää. Haluaisin vielä kiittää yhteistyöstä ja totta kai Toistan vielä, että haluan löytää kompromisseja, kompromissia sovitusaikataulussa. Thank you, Chair. Let me bring... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti kiitokset esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Siitä käy selvästi ilmi, että olemme samaa mieltä yhdestä peruskysymyksestä siitä, että Euroopan – on oltava uusiutuvan kehityksen etunenässä. Haluan hyvin selvästi sanoa, että EPP tukee uusiutuvia energialähteitä. Se on hyvä tapa vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Ja näin voidaan tukea vähäisen talouden kehittymistä. Uusiutuvien jäl- kautta tuetaan kestävyyttä – työpaikkoja, kasvua, innovointia ja tutkimusta EU:ssa. Esittelijän kanssa voin olla tästä aivan samaa mieltä. Mutta tämän lisäksi mielestäni esittelijältä on jäänyt muutamia tärkeitä kohtia pois mietintöluonnoksesta. Hän haluaa kritisoida edistystä, jota on tehty kohti 2020 tavoitteita. Minä haluaisin taas kehua, kun Olemme hyvin aikataulussa 20 prosentin tavoitteen osalta. 25-28 jäsenvaltiosta pääsee ilmeisesti tavoitteisiin ja 19 ylittääkin tavoitteen. Esittelijä haluaa nimetä mustalla listalla sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät pääse tavoitteisiin. Minä haluaisin puhua siitä, miten tavoitteisiin päästään. Esittelijä ilmeisesti haluaa myöskin käyttää tätä mietintöä kansallisten kysymysten ratkomiseen. Nyt näen monia viittauksia ihan espanjalaisiin kysymyksiin. Jos halutaan sopu tästä mietinnöstä, pitää pitää mietintö tasapainossa. Olen kiinnittänyt esittelijän huomion tietojen keskeisiin kysymyksiin tämän mietinnön osalta viimeksi edellisessä ITREn kokouksessa. Kuitenkaan näitä keskeisiä kantoja ei sinne mietintöluonnokseen ole saatu. Siksi haluaisin painottaa joitain EPPlle tärkeitä prioriteetteja vielä uudestaan. Nämä ovat myös sellaisia aiheita, joihin liittyviä tarkistuksia teemme. EPPlle on hyvin tärkeää, että mietinnössä selkeästi todetaan, että kansallinen toimivalta energiapolitiikan valinnoista taataan. Uusiutuvien tukeminen on tärkeää, jotta voidaan, tai tässä yhteydessä on tärkeää huolehtia alhaisemmista hinnoista ja kunnollisesta markkinoista, toimivista markkinoista. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan energiahintoja. Euroopassa se on tärkeää kuluttajille, mutta myös ajatellen Euroopan kilpailukykyä. Siksi on kiinnitettävä huomiota kustannustehokkuuteen ja uusiutuvien kilpailukykyyn Euroopan energiamarkkinoilla, samalla huolehtien siitä, että – voidaan investoida pitkällä aikavälillä. Uskon, että voimme yhdessä puhua liikenteen tavoitteista ja lämmitys- viilennystoimista. Näitä asioita ei nyt kovin hyvin vielä mietinnössä käsitellä. Esimerkiksi ei viitata ollenkaan siihen työhön, joka on parlamentissa käynnissä lämmitys- ja viilennysstrategian osalta tai tulevaan hiilen vähentämistyöhön. Luotan siihen, että esittelijä nyt ottaa nämä asiat huomioon, kun pyrimme pääsemään kompromisseihin. Mielelläni keskustelun aiheesta edelleen esittelijän ja varjoesittelijöiden kollegani kanssa. Kiitos. Uh, Mr. Thank you. Thank you, Chair. It's almost... Kiitos, puheenjohtaja. Melkein ihan oikein meni toisella kerralla tuo nimeni ääntäminen. <laughs> I will, I will. Hyvät kollegat, meidän toimemme liittyvät siihen, miten suhtaudumme tulevaan lainsäädäntöehdotukseen uusiutuvan energian osalta, kuten puheenjohtaja aluksi jo sanoi tämän keskustelun aluksi. On selvää, että jäsenvaltiot pyrkivät 2020 tavoitteisiin. On hienoa, että uusiutuvia energiaa nähdään osana ekosysteemiä. Me meidän on pidettävä huoli siitä, että otetaan huomioon tuottajat ja kuluttajat, jotta saadaan hyvin toimivat energiamarkkinat toteutettua. Tämä mietintö antaa hyvän kuvan markkinoista, mutta joitain kohtia on, joissa tarvitaan vielä lisää täydennystä. Ensimmäisenä sanoisin, että esittelijä puhuu komission tiedoista vuodelta 2013 ja 2014. Yksittäiset kohdat eivät siis vastaa ihan tämän päivästä tilannetta jäsenvaltioissa. Siksi aiomme tehdä vielä muutaman tarkistuksen tämän tilanteen parantamiseksi. Toinen asia on se, että esittelijä haluaa työmarkkinaosapuolet kaikkialle mukaan. Varmasti nämä ovat tärkeitä tahoja, mutta on täällä muitakin, joita tulisi kuulla – Eli miksi otetaan yksi ryhmittymä mukaan toisia ei. Ja kolmas viimeinen seikka on sanottu, että meidän on tiedostettava se, että työstämme aitoja eurooppalaisia energiamarkkinoita. On huolehdittava siitä, että haitalliset tuet puretaan. Mietinnössä puhutaan usein tuista tai hintojen valvonnasta – minä olen vakuuttunut siitä, että parlamentin tulisi antaa se viesti, että markkinoiden toiminnalle pitää antaa mahdollisuus. Mielelläni teen edelleen yhteistyötä. Kiitos. Very much, <laughs> Uh, it's my last. on Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle mietintöluonnoksesta. Mielestäni ihan hyvä perusta jatkokeskustelua varten. Ja kuten puheenjohtaja totesi, että oikean ajankohtaankin se on hyvä pitää mielessä. Ei ole kyse vain edistyskertomuksesta tai täytäntöpanokertomuksesta, vaan tämä on perustana myös uusiutuvien direktiivin tarkistuksessa. Tämä on loistava tilaisuus myös antaa suuntaa jatkossa tarkistuksen kanssa. Pitäen tämä mielessä aluksi viittasin Jean-Claude Junckerin lausuntoihin hän haluaa EUn olevan ykkösenä uusiutuvissa maailmalla. Kuten allekollega juuri totesi, näin ei kun ole. EU on menettämässä nyt asemaansa uusiutuvissa. Siksi meidän täytyy vahvistaa asemaamme ja ponnistelujamme, jotta päästäisiin jälleen ykköseksi uusiutuvissa. Siihen tarvitaan integroitu lähestymistapaa, Huomioidaan eri säädökset, huomioidaan jäsenvaltioiden toimet ja huomioiden myös verkkosääntely, varastointi, energiatehokkuustoimet ja niin päin pois. Me tarvitsemme myös kuluttajalähtöisen lähestymistavan, jotta voidaan voimannuttaa kuluttajat, jotta heistä tulisi aktiivisempia – Tämä liittyy to- toissijaiseen tuotantoon sekä lämmityksessä että sähkötuotannossa. Olen samaa mieltä SDn esittelijän Molnarin kanssa, että me tarvitsemme sitovia kansallisia tavoitteita, mitä tähän asti on saavutettukin energiatehokkuudessa ja uusiutuvissa Euroopassa, niin kaikki on seurausta voimassa olevista kansallisista ja sitovista tavoitteista. 2020 ne katoavat olen todella huolestunut siitä, mikä on lopputulos. Me tarvitsemme myös vastaavaa rahoitusta EU-ssa ja jäsenvaltioissa. EU-ssa meillä on rahoitusjärjestelmiä olemassa, Horisontti 2020, rakenne- ja kohesiorahastot, ESIR ja niin päin pois. Tämän pitäisi kyllä antaa uutta pontta Me tarvitsemme tukijärjestelmiä, rahoitustukea myös liittyen markkinatoimiin jäsenvaltioissa, liittyen markkinoiden kokoon, verkkoon ja niin edelleen. Niin, että otetaan paikalliset toimit mukaan kohdennettuihin toimiin, jos, jos on vähemmän kuluttavia, koska uusiutuvat on yksi keino myös päästä eroon energiaköyhyydestä. Me voimme totta kai lupaa ja lisensointijärjestelyjä yksinkertaistaa, käyttäen uutta tekniikkaa uusiutuvissakin kaikissa jäsenvaltioissa, herra Mollen tämä mainitsikin jo, mutta meidän täytyy päästä eroon turhista sääntelyistä, turhista maksuista ja veroista, jotka ovat keinotekoisia esteitä kehitykselle. Me tarvitsemme sitovia malleja siirtymällä myös kansallisella tasolla, että voidaan taata vertailtavuus energia- ja ilmastosuunnitelmien kesken eri jäsenvaltioissa. Ja on erittäin tärkeää, kuten täällä kuultiinkin, että investoijat saavat jotain ennustettavuutta liittyen kansalliseen ja eurooppalaiseen sääntelyyn. Lisäksi meidän täytyy miettiä myös perusrakennehankkeita Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla niin, että sinne saadaan mukaan sellaista tekniikkaa, joka olisi vähähiilisyyden tukena. Tämä on kuitenkin suuri uhka politiikassa, kun sitä ei ole tällä hetkellä. Meidän täytyy pitää mielessä myös alat huomioiva lähestymistapa. Täällä mainittiin lämmitys- ja jäähdytysalat. Se on erittäin tärkeä uusiutuvien kehittämisessä. Me tarvitsemme myös uusissa kiinteistöissä uuden tekniikan käyttöä, niin että voidaan hyödyntää uusiutuvia lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Mutta mikä myös on tärkeää, kuten todettiin, liikenne. Ei pelkästään siirtyminen uusiutuviin polttoaineissa, vaan myös liityttäisiin myös, siirtyttäisiin myös yksityisestä julkiseen. Minä aion tehdä tarkistuksia tältä pohjalta. Toivottavasti voimme jatkaa hedelmällistä yhteistyötä esittelijän kanssa. Mm, Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Allow me to speak in Greek. Kiitos, puheenjohtaja. Puhun kreikkaa. Ensinnäkin haluaisin esittelijää kiittää ja heti lisätä, että voin todeta, että tämä keskustelun pohja sisältää myös puutteita. Olen keskustellut myös EPPn esittelijän kanssa, joka on esittänyt suutaa, jota voin tukea. Ei tässä ole meidän tarkoituksemme syytellä mitään jäsenvaltioita, vaan me olemme täällä muistuttamassa siitä, että vastuualueet ovat edelleen jäsenvaltioilla. Samalla pitää saada mahdollisuus saada paras mahdollinen energiayhdistelmä parhaaseen mahdolliseen hintaan, kun puhutaan hintakontrollista – ja tuista, niin tämä ei vastaa nyt oikeaa suuntaa. Ei. Meidän pitää edistää markkinoitamme. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saadaan riittävästi investointeja myös julkisen liikenteeseen. Näin päästäisiin tavoitteisiin nopeammin. Tässä keskustelussa on muitakin tekijöitä, jotka haluaisin mainita. ESIR esimerkiksi rahoitusvälineenä ja täydentävät rahoituslähteet energi- anteeksi, rakennerastojen lisäksi. Kiittäisin Regi valiokunnan työstä myös. Me teemme vielä tarkistuksia. Kiitos. Um. Thank Está disculpado, Saatte anteeksi. Tämä on ihan ymmärrettävää tässä tilanteessa. Ihan lyhykäisesti sitä paitsi haluaisin kiittää vielä kerran puheenvuorosta. Olen tarkkaan kuunnellut kaikkia ehdotuksia, kaikki mitä täällä todettiin. Ja yhdessä asiassa olen aika samaa mieltä, kuten komissio totesin, me korjaamme tietoja, mutta on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti Mm. myös kantaa vastuunsa niin, että tämä on myös kannustin maille päästä parempaan tilanteeseen, oikeaan suuntaan. Ja siksi kuluttajien asema on erittäin tärkeä, se on huomioitu sitovat tavoitteet ja se mikä on tärkeää myös uusiutuvissa, että huomioidaan energiaköyhyys me tarvitsemme suotuisat puitteet lainsäädännössä, että päästään eroon epävarmuudesta. Niin ikään muistuttaisin vielä siitä, että uusiutuvien parissa tehtävä työtä on mahdollisuus myös vihreälle teollisuudelle – ja voitaisiin olla pioneerin asemassa tällä alalla ja luoda myös työpaikkoja, kuten kuultiin myös varjosittelijöidenkin puheenvuorossa lopuksi vielä. Uskon, että tässä on aika urakkaa edessä, mutta totta kai aikataulussa Teemme hyvää työtä, pyrimme löytämään kompromisseja. Kiitos tästä yhteistyöhalukkuudesta. Kiitos myös kollegan symbolisista eleistä ja kiitos puheenjohtaja myös teille. Uh, thank you very much,